tästä mietinnöstä äänestetään. Ja esityslistan mukaan meillä on nyt yhteiskeskustelu eh, neljästä mietinnöstä, eli kansainvälisen kaupan valiokunnasta, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä. Tässä on kaksi mietintöä Vital Moreiralta ja sitten Miloslav Ransdorfilta ja Julio Winkleriltä. Ensin esittelijöillä on puheenvuoro ja ensin on puheenvuoro herra Moreiralla neljä minuuttia. Olkaa hyvä, herra Moreira. Signora President. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Hyvät naiset ja herrat, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun minä puhun täällä täysistunnossa parlamentissa, joten haluaisin tervehtiä teitä kaikkia. Ja haluaisin kertoa, miten innoissani ja ilahtunut olen siitä, että saan osallistua tähän kansalaisia, Euroopan kansalaisia edustavaan keskustelufoorumiin. Äh, kun puhutaan nyt sitten tästä aiheesta, niin minä olen ähm, laatinut kaksi mietintöä. Äh, kyse on makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Georgialle ja Armenialle, äh, jotta voidaan helpottaa näiden maiden budjettikierto-ongelmaa ja maksutaseongelmaa näissä kaukaasian maissa. Kumpikin näistä maista on osa Euroopan naapuruuspolitiikkaa eh, ja ne ovat kärsineet talous- ja rahoituskriisistä, joka on viime vuosina ollut eh, maailmanlaajuinen. Eh, Georgian kriisiä pahensi vielä epäsuora, epäsuorasti ja suorasti Venäjän kanssa valinnut konflikti viime vuonna. Ja tähän äh, liittyi myös se, että monia ihmisiä siirrettiin. Myös Armenian talous äh, kärsi talouden lamasta ja äh, Venäjän talouden lamasta, koska Armenian talous on hyvinkin riippuvainen suuresta pohjoisesta naapurista nämä maat ovat siis hankalassa tilanteessa ja tässä pyritään nyt antamaan poikkeuksellista makrotaloudellista rahoitusapua näille maille ja sen avulla voidaan nyt vähentää budjettivajeita näissä maissa ja näin pystytään vaikuttamaan suoraan maksutaseisiin ja rahoitustilanteeseen näissä maissa heti kun äh, nämä äh, paketit siis hyväksytään, näin tulee tapahtumaan. Nämä äh, näissä mietinnöissä tuetaan sitä, että tätä järjestelmää laajentaan Georgian ja Armenian yhteistyössä. Valiokunnan puheenjohtajan kanssa ehdottaisin, että me menisimme tämän asian läpi ilman tarkistuksia ja tämä hyväksyttiinkin, jotta päästäisiin nopeasti eteenpäin. Ja niinpä me olemme kuitenkin sitä vastaan, että meillä annetaan näin lyhyesti aikaa valiokunnalla oli hyvin vähän aikaa keskustella tästä asiasta. Tarvitsisimme enemmän aikaa, jotta voisimme keskustella näistä poikkeusnäkökohdista. En kuitenkaan tarkoita tällä sitä, että me emme olisi ehtineet tarkastella näitä sopimuksia, joita meidän tarkastelumme koski. Me olemme tässä puuttuneet tiettyihin rahoitusavun ehtoihin, joiden avulla on pyritty parantamaan nimenomaan avoimuutta. mutta jos olisimme esittäneet tästä tarkistuksia, emme olisi voineet hyväksyä näitä sopimuksia riittävän ajoissa, joten näissä poikkeusolosuhteissa ja siksi, koska nämä maat ovat strategisesti hyvin tärkeitä, niin vetoan teihin kaikkiin. Niin, lopetan aivan juuri puhemies. Minä suosittelen, että nämä kaksi sopimusta hyväksytään koskien makrotaloudellista apua ilman tarkistuksia. Monet kiitokset, herra Moreira. Ja onneksi olkoon tästä ensimmäisestä puheenvuorostanne täällä täysistunnossa seuraavaksi Ransdorf neljä minuuttia. Puhemies. Me olemme valiokunnassa keskustelleet tästä mietinnöstä niin ikään olemme ehdottaneet yksinkertaista menettelyä, koska tämä aihe on niin äärimmäisen tärkeä. Mehän puhumme nyt makrotaloudellisesta rahoitusavusta Serbialle, joka on aivan keskeisessä roolissa Balkanilla. Meillä on erityisiä syitä auttaa tätä maata. Sehän on myös pyrkimässä Euroopan unionin jäseneksi. Nyt on tarve auttaa maata rahoituskriisin ja epävakauden aikoina. Mehän olemme nähneet, kuinka tämä taloudellinen tilanne on vaikuttanut muun muassa ympäristöön. Siellä on huomattavia tuhoja tapahtunut silloinkin, kun Naton joukot siellä toimivat. On syntynyt myös humanitaarinen ongelma pakolaisia Serbian alueella asuu kymmeniä tuhansia. He ovat tulleet muualta Balkanilta. Ja niin ikään tämä viimeisin rahoituskriisi on tuonut esille hyvin vakavat rakenteelliset puutteet Serbian taloudessa. Pommitus johti myös tuotannon heikentymiseen ja vienti ja ulkomaan kauppa romahtivat tämän seurauksena. Sadonkorjuu viime vuonna oli äärimmäisen vaikeaa aikaa ja tämä puolestaan edelleen pahensi Serbian kokonaistilannetta. Katson, että on äärimmäisen tärkeää nopeuttaa avunantoamme niin, että saisimme sen käynnistettyä jo heti ensi vuoden alussa. Puheenjohtajamme johdolla valiokuntamme on ehdottanut nopeutettua ja yksinkertaistettua menettelyä, jonka tarkoitus on olla hyödyksi Serbialle ja sen naapurimaille, mukaan luettuna sellaiset maat, jotka eivät ole Euroopan unionin eh, jäseniä. Täytyy muistaa Bosnia ja Herzegovina ja Kroatia. He, nämä maathan hakevat jäsenyyttä, mutta on myös jäsenvaltioita, jotka voivat eh, kärsiä epävakaudesta alueella, muun muassa Bulgaria, Romania ja Unkari avun myöntäminen olisi näiden maiden etujen mukaista ja se olisi myös Serbian sisäisen tasapainon säilyttämisen kannalta hyvä asia. Sen takia olemme ehdottaneet, että tämä hyväksyttäisiin nopeutetussa menettelyssä. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Ja sitten seuraavana herra Sugor, neljä minuuttia. Thank you. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minulla on äh, kunnia esitellä kansainvälisen kaupan äh, valiokunnan nimissä äh, mietintö, joka koskee rahoitusapua Bosnia ja Herzegovinalle tämä maa on kärsinyt erityisesti nykyisestä talous- ja rahoituskriisistä. Sen talous on vaikeassa tilanteessa ja on löydettävä tie ulos tästä kriisistä. Siitä syystä Bosnia ja Herzegovina on ähm, annanut tukea ja niinpä se on saanut lainan, joka on 100 miljoonaa euroa ja äh, se annetaan sen käyttöön 2010. Meidän on päätettävä, tuemmeko tätä pyyntöä vai ei. Nykyisten sääntöjen mukaisesti voitaisiin väittää, että minkä tähden ei odoteta, että Lissabonin sopimus tulee voimaan ja e, sitten hoidetaan asia normaalin menettelyn kautta, mutta toisaalta huolimatta siitä, että meidän työmme tulee aina vain tärkeämmäksi, kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, niin minä uskon, että parlamenttina meidän täytyy osoittaa vastuullisuutta ja poliittista sitoumustamme ja tukea tätä Balkanin maata nyt sillä tuella, jota se tarvitsee jo nyt ensi vuoden alussa sen sijaan, että keskustelisimme pitkään ja antaisimme tukea vasta myöhemmin esimerkiksi kesällä. Näistä syistä kansainvälisen kaupan valiokunta ehdottaa, että hyväksytään tämä asia ennen kuin Lissabonin sopimus tulee voimaan yksinkertaisesti kertaistetussa menettelyssä ilman tarkistuksia. Minun kollegani ovat tukeneet sitä yksimielisesti. Pyydän koko parlamentin tukea tälle asialle. Kiitoksia. Monet kiitokset. Ja nyt on komission puheenvuoro. Komissaari Sim Kallas, olkaa hyvä. Madam President, thank you very much. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin huomauttaa, että komissio pitää hyvin tervetulleena parlamentin rakentavaa lähestymistapaa komission ehdotusten hyväksymiseksi, jotka koskevat makrotaloudellista rahoitusapua Kerkialle, Armenialle, Serbialle ja Bosnia-Herzegovinalle. Komissio pitää arvossa sitä, että Euroopan parlamentti on ottanut käyttöön sellaisen menettelyn, joka mahdollistaisi sen, että voisimme ilman tarkistuksia nopeutetusti hyväksyä nämä tarkistukset. Parlamentin päättäväinen nopea toiminta mahdollistaa sen, että neuvosto voi hyväksyä päätökset eh, lähipäivien aikana ja komissio sitten aloittaa ohjo- aloittamaan ohjelmien täytäntöönpanon. Nämä ovat lyhyen aikavälin kriisi avustusvälineitä ja normaalisti ne vaativat pidempää menettelyä. Nämä maat, joita nyt tänään tutkimme, Georgia, Armenia, Serbia ja Bosnia, ovat sellaisia maita, jotka ovat kaikista pahimmin joutuneet kärsimään kriisin vaikutuksesta, vaikkakin toki niiden taloudelliset rakenteet ja kehitystaso on, ovat erilaisia. Siellä on käytössä pitkälle menevät sopeuttamisohjelmat ja ne tarvitsevat rahoitustukea EUlta. Komissio on sillä kannalla, että makrotaloudellisen avun laajentaminen näihin maihin on aivan oikeutettua. No niin, makrotaloudellinen rahoitusapu ja sen tulevaisuus Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa. Silloinhan noudatetaan tavanomaista lainsäädäntömenettelyä ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat tässä tasapainoisesti mukana sitten Lissabonin oloissa. Eri toimielimet ovat tässä prosessissa rinnakkaisina mukana silloin, kun makrotaloudellista apua myönnetään kriisin olosuhteissa. On kuitenkin tarpeen tutkia sitä, miten jatkossa makrotaloudellista tukea myönnetään, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Haluamme toteuttaa tämän tiivissä yhteistyössä parlamentin kanssa niin, että voimme varmistaa sen, että jatkossa rahoitusapuehdotukset tehdään sillä tavalla, että toisaalta toimitaan nopeasti ja toisaalta puututaan tehokkaasti kriisiin. Ja luonnollisesti Lissabonin sopimus asettaa omat vaatimuksensa tälle menettelylle niin, että prosessi huomioi molemmat osapuolet. Olemme puitepäätöksen puolesta. Komission yksikkö on ryhtynyt jo pohtimaan asiaa tekniseltä näkökulmalta Lissabonin olosuhteissa. Tällainen puitepäätös toisi mukanaan huomattavia etuja. Kunnes kuitenkin tällainen puitepäätös on saatu hyväksytyksi, niin makrotaloudellisen rahoitusavun päätökset tehdään tapauskohtaisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä. Meillähän on Ukrainan päätös hiljan tehty komissiossa ja, ja tämä on hyvä testitapaus oikeastaan toimielinten väliselle yhteistyölle, kuinka se sitten toimii, niin että saamme tuen käyttöön nopeasti. Komissio on tyytyväinen siitä, että voimme parlamentin ehdotuksen mukaisesti parantaa tiedon kulkua makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelmista. Komissio ponnistelee parhaansa mukaan, jotta se voisi tarjota parempaa ajankohtaista tietoa parlamentille näistä makrotaloudellisista ohjelmista. Kiitos. Monet kiitokset komissaaria. Nyt sitten on ryhmien puheenvuorot. Ensinnä herra Kutas, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä, kaksi ja puoli minuuttia. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori în primul rând Kiitoksia kovasti puhemies. Haluaisin onnitella aivan ensiksi esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Olen tyytyväinen näihin aloitteisiin, jotka koskevat makrotaloudellista rahoitusapua, varsinkin Bosnia-Herzegovinalle. Tämä makrotaloudellinen rahoitusapu tulee hyvin eh, hankalaan eh, kohtaan näiden maiden tilanteessa. Balkanin verilöylyjen jälkeen 90-luvulla on edistystä ollut paljon, mutta maailmanlaajuinen kriisi on johtanut siihen, että näissä maissa on talous pysähtynyt ja työttömyysaste on korkealla. Niinpä. Serbia joutui kärsimään myöskin tilanteesta. Eh, kasvua ei ole ja velat pitää maksaa takaisin, joten tarvitaan ulkoista tukea, rahoitusapua. Tämä Euroopan unionin tuki tulee tilanteeseen, jossa eh, ollaan eh, hyvin suuressa vajetilanteessa ja näkymät ovat synkät. Vaikuttaa, että työttömyys vähenee ainoastaan seuraavina seuraavan vuoden aikana ja rahoituskriisi tuli hyvin huonoon aikaan tälle koko alueelle ja siitä syystä minun mielestäni nämä ehdotukset makrotaloudellisesta rahoitusavusta ovat tervetulleita ja ne vahvistavat tätä aluetta, joka on kärsinyt paljon ja on tällä hetkellä hyvin hauraassa tasapainossa. Pitäisi pitää mielessä myös EUn näkymättä näissä maissa, jotka haluavat tulla EUn jäsenvaltioiksi. Haluaisin painottaa sitäkin, että tämä rahoitusapu on kiireellisesti tarpeellinen ja tämä kiireellisyys on asia, joka tulee menettelytapojen edelle suhteessa Lissabonin sopimukseen. Ja minä tuen esittelijöiden ehdotusta siitä, että minkälaisia viivytyksiä ei pitäisi olla, kun käsitellään näitä päätöksiä. Kiitos. Monet kiitokset. Ja sitten seuraava puheenvuoropyytäjä, herra Puso, ei ole läsnä, joten Koval saa puheenvuoron eh, Euroopan konservatiivit ja reformistit. Olkaa hyvä kaksi. Jesteśmy odpowiedzialni za... Jesteśmy odpowiedzialni jako... Puhemies, me olemme vastuullisia Euroopan unionin jäsenvaltioina siitä tilanteesta, joka nyt on Georgiassa. Meidän täytyy muistaa se, että tilanne ennen konfliktia taloudellisesti oli varsin hyvä. Vuoden 2008 konfliktihan johti nimenomaan siihen, että taloustilanne radikaalisti heikkeni. Tämän maahan on aiemminkin ilmaissut halunsa tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa ja jatkossa kenties se haluaa myöskin oman Eurooppa-ikkunan avautuvan. viime vuoden konflikti vaikutti niin, että äh, Georgia ei ole voinut kehittyä tavallisella tavalla eteenpäin. Georgian pitäisi saada makrotaloudellista rahoitusapua osittain tästä syystä, niin että se voisi kehittyä taloudellisesti ja päästä omiin tavoitteisiinsa. Meidän pitäisi vahvistaa tätä myönteistä kehitystä ja sen takia keskeinen elementti tässä yhteydessä on se, että tämä apu voisi jo vuonna 2010 auttaa Georgiaa pääsemään tavoitteisiinsa. Emme voi toimia niin, että estäisimme avun perille pääsyn vuonna 2010. Meillä on tällainen velvoite nyt aivan erityisesti kun huomioimme sen, että Sarkosin on oikeastaan täytäntöön panna asianmukaisesti. Meidän täytyy unionina varmistaa se, että kansainvälistä oikeutta noudatetaan myös Georgia ja Venäjän välisissä suhteissa. Kiitoksia. Ja nyt sitten muut puheenvuorot. Ja herra Poreba, yksi minuutti. Eh, Kiitoksia puhemies. Tietenkin makrotaloudellinen rahoitusapu, jota komissio ehdottaa Georgialle, Armenialle, Serbialle, Bosnia-Herzegovinalle, se on askel oikeaan suuntaan. Sen laajuus ei kuitenkaan ole tyydyttävä, varsinkaan ajatellen Georgiaa. Sen pitäisi saada 46 miljoonaa euroa, joka eh, suhteessa näihin ongelmiin, joita maalla on, eh, eli talouskriisi ja eh, Venäjän kanssa käydyn sodan seuraukset. Eli kun otetaan nämä asiat huomioon, niin apu ei ole riittävä. Georgia, Armenia, Kazakstan, nämä ovat hyvin tärkeitä maita sekä poliittisesti että strategisesti ajatellen energiavarmuutta. Ne ovat tärkeitä EUlle, ne päättävät nyt sen, miten eh, energian eh, tarjonta näyttää EUlle. Jos me emme nyt tue niitä, eh, anna niille mahdollisuutta kehittyä, niin silloin Venäjä tekee sen puolestamme, koska myös Venäjälle nämä maat ovat strategisesti tärkeitä. Siitä syystä pidän ehdotusta hyvänä ja rakentavana, mutta rahoitusavun taso on riittämätön. Kiitos. Kiitoksia ja sitten puheenvuorot ilman puheenvuorolistaa, niin siinä ei ole yksi, yhtään puheenvuoropyyntäjä, joten komissaari Kallas, olkaa hyvä komission puolesta. Niin puhemies, hyvät jäsenet, kiitoksia kommenteista. Te tiedätte, että meillä on naapuruuspolitiikkamme, joka melko laajalti tarjoaa rahoitusapua niille maille, jotka sijaitsevat ympäristössämme, jotka ovat ongelmissa. Niinpä olen tyytyväinen, että parlamentin niin yksimielisesti tukevat tätä ehdotusta. Me pyrimme parhaamme mukaan tukemaan naapurimaitamme Yksi eh, edustaja mainitsi täällä, että menettelytapojen ei pitäisi estää meitä, mutta tietenkin eh, meidän pitää katsoa, että varat käytetään eh, oikein ja täytyy löytyä myös tasapaino menettelyn ja tavoitteiden välillä. Kyse on siis siitä, että meidän täytyy noudattaa selkeitä sääntöjä, kun tarjotaan tätä tukea. Ja lähitulevaisuudessa me katsomme, miten voimme kehittää puitesopimusta, jonka asettaa tietyt puitteet tämän tyyppiselle avulle. Ja sen puitteissa sitten voimme tarjota nopeaa tukea Tämä on merkittävä ongelma eh, tällä hetkellä, koska asioista päätetään tapauskohtaisesti ja eh, siihen menee valtavasti aikaa, kuten muihinkin menettelyihimme e, suuressa Euroopan unionissamme. E, eli e, puitesopimus olisi tulossa sen jälkeen nopea päätösmekanismi. Ja mitä tulee sitten tuen kokoon, niin meillä on tietysti olemassa aina jäsenvaltioiden asettamat rajat, ja näin tulee aina olemaan rajat varat eivät ole koskaan rajattomat silloin, kun annetaan tukea näille maille. Kiitoksia kovasti. Monet kiitokset, herra komissaari. Ja nyt vielä esittelijöillä on puheenvuorot ensin. Jälleen taas herra Moreira, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos puhemies. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja nostaa esille vielä kolme huomiota. Ensinnäkin makrotaloudellinen apu näille naapurimaille on oikeutettua kahdestakin syystä. Ensinnäkin äh, on poliittinen arvo se, että Euroopan unionilla on tietty arvovalta, joka sitten puolestaan voi edesauttaa naapuruspolitiikkaa. Ja toisaalta näissä naapurimaissa pitäisi saada tietty rahoituksellinen taloudellinen vakaus aikaiseksi ja tämän kautta voidaan voidaan myös vahvistaa demokratiaa. Ja luonnollisesti naapurimaittemme vakaus edesauttaa myös Euroopan unionin jäsenvaltioiden vakautta. Toiseksi makrotaloudellinen apu pitäisi läheisesti yhdistää kahteen seikkaan. Ensinnäkin tarkoituksena pitäisi olla puuttuminen poikkeuksellisiin tilapäisiin olosuhteisiin pelkästään. Ja toiseksi nämä maat eivät saisi käyttää rahoitusta sellaiseen politiikkaan, joka on ristiriidassa meidän periaatteidemme kanssa, esimerkiksi nyt vaikkapa sotilalliset menot. Tarvittaisiin yleisiä puitteita, jotka sääntelisivät rahoitusapua. Me luonnollisesti teemme yhteistyötä näiden maiden kanssa ja äh, pidän tervetulleena komission ja sen Kallasin ehdotusta puitesopimuksesta. Toivottavasti komissio pitää kiinni sitoumuksestaan, lupauksestaan niin, että saamme tämän äh, sopimuksen aikaiseksi. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Ransdorf, myöskin kaksi minuuttia. Ja se snažit eh, velmi Kiitoksia. Pyrin puhumaan eh, aivan lyhyesti. Eh, Suuri kirjailija sanoi joskus, että Balkanin maat ovat ottaneet enemmän historiallista vastuuta. Ja aivan samoin voisimme sanoa Kaukasuksen alueesta, koska tuollakin kansa on ottanut enemmän historiallista vastuuta kuin mihin ne olisivat, he olisivat pystyneet. Meidän pitäisi auttaa EU-ssa heitä. Se olisi heidän ja meidän omankin etumme mukaista. E, ilman Balkania e, Eurooppa ei ole täydellinen. Ja jos serbit e, ovat äskettäin sanoneet, että he ovat ystäviä ainoastaan kreikkalaisten ja Jumalan kanssa. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten on puheenvuoro herra Sogorilla myöskin. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Madam President, ladies and gentlemen. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, ne maat, joille komissio nyt ehdottaa äh, myönnettävän makrotaloudellista rahoitusapua, ovat nyt todellakin rahoituskriisin ytimessä. Niiden talous on vakavassa kriisissä ja on löydettävä jonkinlainen ulospääsytie. Georgian tapauksessa ehdotettu 46 miljoonan euron tuki pyrkii siihen, että Georgian elvytystoimia voitaisiin tukea kun talous kääntyi alaspäin kriisin seurauksena vuonna 2008. Armenian tuen puolestaan katsotaan vaikuttava välittömästi budjettitasapainoon ja se varmasti helpottaa niitä rajoitteita, joiden puitteissa se joutuu toimimaan budjetti vajen ollessa suuri. Serbiassa rahoituskriisi uhkaa myös poliittista vakautta. Sehän on myös mahdollinen jäsenehdokasmaa ja se on tehnyt myös assosiointisopimuksen. Poliittisesti Bosnia-Herzegovina on mahdollinen jäsenehdokas ja niin ikään assosiointisopimuksen allekirjoittaja Euroopan unionin etujen mukaista on tukea maata. Minä uskon, että meidän täytyy osoittaa Euroopan unionina äh, vastuuta ja sitoumusta poliittisesti niin, että annamme näille maille sitä tukea, jota ne nyt tarvitsevat, emmekä lähde tavanomaisen menettelyn mukaisesti pitkällisiin keskusteluihin. EPPn äh, puolesta ehdotan, että makrotaloudellista rahoitusapua myönnetään näille maille ja hyväksytään päätös nyt. Tuen yksimielisesti tätä ehdotusta. Kiitos. Monet kiitokset. Yhteiskeskustelu päättyy nyt ja huomenna näistä äänestetään kello 12. Arvoisat kollegat, me haluamme keskeyttää hetkeksi istunnon puhemies Busek tulee johtamaan puhetta sen jälkeen.